And we move on quick. Siirrymme eteenpäin nopeasti seuraavaan kohtaan, joka on nyt melko myöhässä. Kiitos niille kollegoille, jotka ovat kärsivällisesti odottaneet tuota kohtaa. Mennään eteenpäin kohta kuusi siis. Sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvä komitea ja viides kosin raportin esittely. Te, jotka kuuntelette, niin tiedoksi, että neuvosto jätti tuon mietinnön artiklan 71 mukaan perussopimuksesta ja artikla 6 2 neuvoston päätöksestä, jolla tämä KC-komitea perustettiin viime joulukuussa. Tavoitteena on tiedottaa parlamenttia KOSin toiminnoista aikavälillä tammikuu 2016 tammikuu 2000, äh, kesäkuu 2017. Ja tässä on myös ennakoitu 2018-2021 välistä politiikkasykliä ja operatiivisia toimia. Ja esityksemme tästä aiheesta pitää rouva Sitarska. Hän edustaa puheenjohtajavaltio Bulgaria. Onko hän täällä? Hän on täällä. Hei, tervetuloa. Joten rouva Sitarska edustaa puheenjohtajavaltio Bulgariaa ja myös KOSI-komitean puheenjohtaja, joka on valitettavasti päässyt tänään paikalle. Joten Rovassi Tarskala, hieman myöhässä olen pahoillamme, jos voisitte puhua lyhyesti tästä, kiitos. Ja ehkä voisitte viidessä, kymmenessä minuutissa esitellä meille tämän aiheen ja sitten otetaan kysymyksiä. Kiitos, olkaa hyvä. Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kollegat. Yritän puhua mahdollisimman tiiviisti, varsinkin kun mietitään niitä toimia, joita KOSI tekee vuosittain. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, minulle on etuoikeus olla kertomassa teille KOSI-tukiryhmän varapuheenjohtajana menettelyistä, joista olemme olleet mukana sisäisessä turvallisuudessa. Tänään haluaisin keskittyä kahteen näkökohtaan kokonaisnäkemykseen ja pääkohtiin. Te olette saaneet tämän kertomuksen ja varmasti kaikki tietävät, mitkä ovat pääasialliset tulokset tässä kertomuksessa, joten minä puhun melko lyhyesti kun esittelen sen, mitä kertomuksessa yleisesti on. Niin kuin kertomuksessa näkyy, monia näkökohtia on käsitelty sisäisen stra- turvallisuusstrategian puitteissa. Se oli hyvin tärkeää tietenkin terrorismin torjunta, EUn poliittinen sykli, jolla eh, torjutaan kansainvälistä rikollisuutta ja täytäntöön pannaan 2014-2017 eh, ja olemme valmistelleet myös 1821 kautta ja eh, on parannettu myös tätä kautta sisäistä ulkoista turvallisuutta. EUn sisäinen turvallisuusstrategia on uudistettu kertomuksen aikana. Kosi on tehnyt yhteistyötä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja on Meillä on myös että KOSI on alkanut keskustelut myös uusista menettelyistä ja prosesseista ja useat terrorismin vastaiset toimet ovat edelleen prioriteettejamme me seuraamme täytäntöönpanoa neuvoston päätelmien mukaisesti 20.11.2015 ja päätelmät 17.18. joulukuuta 2015. Terrori-iskut ovat painottaneet tiettyjä kohtia EUn toiminnassa ja niiden pitää olla prioriteetteja esimerkkinä ja esimerkiksi tiedonhallinta ja yhteen toimivuuden parantaminen edelleen rajavalvonnassa. Siitä syystä, kun parannetaan tiedon vaihtoa, se on tärkeä näkökohta kosin toiminnalle. Ja näin neuvosto kesäkuussa 2016 eh, painotti sitä, että pitää parantaa tiedonvaihtoa ja yhteensä, yhteistoimivuutta oikeusalalla Ehm, myös ehm, neuvoston kokouksessa maaliskuussa tänä vuonna on painotettu vielä, miten tärkeää on yhteentoimivuus EUn tietojärjestelmissä nykyisessä lainsäädäntöehdotuksessa. KOSI on seurannut myös sitä, miten täytäntöönpano on edistynyt ehm, monissa eri kysymyksissä asiantuntijatasolla, varsinkin terrorismin työryhmässä ja Sirene työryhmässä, kun on keskusteltu monenalaisesta lähestymistavasta, jonka avulla torjutaan terrorismia. Siitä on saatu aikaan asiakirja, jossa tulevat esiin tärkeimmät terrorin torjuntanäkökohdat ja tämä tässä yhteydessä KOSI keskusteli myös sitä, että vahvistetaan yhteistyötä. Oh. Voisitko puhua vähän hitaammin tulkkia varten, kiitos. I'll go slowly. No sitten hitaasti. Olen pahoillani tästä rytmistä. kun vahvistetaan yhteistyötä, kun analysoidaan terrorivastaista toimintaa. Meillä on ollut erilaisia vaihtoehtoja, jotta saamme aikaan kattavan ja tulevaisuuteen suuntautuvan kuvan ajatellen valmistelutöitä. Uhka-arvio, siihen liittyy Europol ja EU-Insen mm, tulevaisuuteen suuntautuva uhka-arviointi, niin erilaiset päätelmät ja näitä valmistellaan silloin, kun äh, puheenjohtaja ja työryhmä äh, katsovat sopivaksi ja äh, koordinaattori on myös mukana ja sitten se menee kosin hyväksyttäväksi. Mitä tulee EUn poliittiseen sykliin 2016 ja ensimmäinen kausi 2017 oli hyvin haastava, koska paljon merkittäviä tekijöitä, jotka liittyivät edelliseen kauteen ja valmisteltiin samalla uutta poliittista sykliä, joka kattaa 2018-2021 vuodet ja nämä menivät päällekkäin. Kosi on edelleen keskeisessä asemassa, kun se ohjaa ja Puolen vuoden välein tarkastelemme täytäntöönpanoa 2017 sykliä ja mitä tulee sitten eri kertomuksiin ja täytäntöönpanokertomuksiin ja löydöksiin. KOSI on antanut suosituksensa, jotta voidaan virtaviivaistaa ja konsolidoida työskentelyä mm, EUn poliittinen sykli ja eh, se, miten toimimme täällä. Kyse on nimenomaan yhteisistä toimintapäivistä. Eh, eh, siinä on tehty paljon työtä, jotta saadaan aikaan parannettua tehokkuutta yhteisinä toimintapäivinä. Ja siinä ovat mukana jäsenvaltiot Europolin koordinoimana ja sitten onnistunut esimerkki tästä asiasta voisin ottaa esiin kesäkuussa 2017 eh, yhteisen eh, lentokenttätoimintapäivän, jonka avulla eh, halutaan puuttua esimerkiksi varastettuihin luottokorttitietoihin ja 150 epäiltyä pidätettiin tässä yhteydessä 312 epäilyttävää transaktiota raportoitiin useita linkkejä muihin, muihin ohjelmiin. Tunnistettiin myös, meillä on strategista ohjausta myös näissä, ohjaus, näissä toimintapäivissä ja täytäntöpano oli merkittävä osa siinä. 2016 KOSI sopi myös siitä, mikä on määritelmä yhteisten toimintapäivien osalta ja se paransi tilannetta 2017. KOSI on ollut merkittävässä roolissa myös, kun se on antanut ohjausta rahoituskysymyksissä ja varsinkin päätöksessä, joka liittyy priorisointiin rahoituspriorisointiin. Te varmasti olette nähneet kertomuksesta, että arvioidaan myös itsenäisiä osapuolia ja tätä on tehty 2017 ja arvioita on käytetty, jotta saadaan aikaan uusi poliittinen sykli, joka kattaa seuraavan ohjelmakauden 2018 2021 se, että tunnistetaan nämä EUn rikosprioriteetit 2018-2021 alkoi kaksi, Kosissa maaliskuussa 2017, jolloin EUn SOKTA eh, esiteltiin Europolin toimesta. Ja tämän jälkeen EU-SOKTA eh, on ottanut huomioon muita strategisia arvioita ja asiakirjoja ja KOSI on sopinut seuraavista eh, rikosprioriteeteista. Kyberrikollisuus, huumeiden, salakuljetus, laiton maahantulo, ihmiskauppa, salakuljetus, asekauppa ja rikoksen rahoitus ja neuvosto päätelmät näiden prioriteettien osalta 2018-2021 asetettiin toukokuussa 2017. Tällä kaudella KOSI sopi myös siitä, mikä on uusi äh, sykli ja sen referenssit. Äh, siinä on hyvin olennaiset tekijät, jotka tulevat mukaan poliittiseen sykliin, äh, vaikutukset, operatiiviset toimintasuunnitelmat, joita viedään läpi. Jos teitä nyt kiinnostaa, voin antaa teille tietoa myös muista osioista työskentelyssämme miten KOSI on tehnyt viimeisen vuoden aikana. Olemme olleet yhteyksissä sisäisesti ulkoisesti. Tämä on ollut hyvin olennaista, jotta olemme saaneet parannettua turvallisuutta eu sisällä. Jatkanko vielä vai Päätetäänkö tähän? Ei tarvinne jatkaa. Pääsiäinen on tulossa. Uh, Kattava kertomus 15 uh, minuutissa, mutta varmasti vastaan kysymyksiin. No, on hyvin mielenkiintoista, mutta kuten huomaatte, pääsiäinen on tullut etuajassa. Kiitos esityksestä kuitenkin. Edustaja Lopes Aguilar, on hyvä. Teillä oli puheenvuoropyyntö. It'll be a second, just to... Uh, Ihan lyhyesti. Tämä siis on kysymys tuolle Bulgarian puheenjohtajavaltiosta. Yhä uudestaan huomataan, että maahanmuuttokysymykset ovat sisäturvallisuuden strategiassa mukana myös. Se siis tarkoittaa sitä, että se sisältää, että kriminalisoitaisiin ne, jotka yrittävät ottaa yhteyttä epätoivoisiin maahanmuuttajiin tai humanitaarista apua. Ja mukaan lukin, että asetetaan syytteeseen. avustustyöntekijät, jotka yrittävät pelastaa ihmisiä merillä. Sillä tästä nyt on kyse uusissa tilanteissa, joita me huomanneet valitettavasti. On useita espanjalaisia, joita syytteeseen muualla – Italiassa, Kreikassa, juuri siksi, että he ovat antaneet humanitaarista apua. Tässä nyt on sekoitettu toisiinsa turvallisuusstrategia ja muuttoliikekysymykset, mukaan lukien humanitaariset kysymykset. Tämä tulee siihen, kun hallinnoidaan maahanmuuttopoliittisia kysymyksiä. Haluaisin, että kommentoitte tätä. Thank you very much, Ryan. Kiitos. Edustaja Lopez Aguilar otti tämän esille. Olisin muuten itse estänyt tämän kysymyksen noista rikokseen liittyvistä prioriteeteista, ihmiskauppaan ja muut, sillä nämä nyt vahvistettu taas EUn rikosprioriteeteiksi tulevalla aikavälillä – Hyvin niin samansuuntainen kysymys minulla on siis ollut kuin Lopes Aguilarilla. Mutta miten kommentoisitte tätä? Siellä nyt on, teillä on päällekkäiset vastuut ja sitten meillä on huono liivivaliokunnassa myös näitä, nämä asiat, jotka Lopes Aguilar esitti. Edustaja Kienge, olkaa hyvä. Grazie. Eh. Kiitos, Claude. Ihan lyhyt kysymys. En nyt oikein ymmärtänyt, onko tämä tietosuoja kysymys, joka olisi osa kaikkea tätä, joka on jo esitetty. Ja yksi kommentti siitä, mitä nyt tapahtuu Cambridge Analyticsin suhteen. Tämä koskettaa meitä kaikkia ja tämä liittyy juuri demokratiaamme ja yksityisyyden loukkaamiseen. Eli millaisiin toimiin ollaan nyt ryhtymässä – ja mitä nyt on suunnitteilla tällä alalla? Kiitos. Okei, okay, Selvä. Edustaja rovasi Tarska, voitteko lyhyesti vastata? Kiitos. Thank you very much. Uh, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Eli laittoman maahanmuuton kattavuus Spinelli, you asked... Edustaja Spinelli pyysti puheenvuoron anteeksi. Otetaanpa tämä vielä, jos sopii. Olen, an... olen pahoillani anteeksi. Spinelli. Aggiungo solo pochissimo. Niin, haluaisin lisätä pari asiaa. Eli sama kysymys, joka liittyy maahan, laittomaan maahan muuttamiseen. Ja että se katsotaan yhtä pahaksi rikokseksi kuin petokset, terrorismi, ja muut. Tämä huolestuttaa minua suuresti. Pakolainen, joka hakee turvapaikkaa ja pakenee sotaa, on jo tätä kautta laiton maahanmuuttaja. Eli näihin määritelmiin nyt vähintäänkin liittyy ongelmia. Ja sitten toinen kysymys, jonka Kienke jo esitti, eli tietosuoja. haluaisin täsmällisiä vastauksia sen suhteen, millä ehdoilla kerätään tietoja liittyen yhteentoimivuuteen. Ja sitten tietosuoja-asetusta pitää noudattaa sen kaikilta osin. Kiitos. So if you can tackle this immigration... Voisitteko vastata näihin maahanmuutto, rikollisuus ja sitten Cambridge Analytica. No kaksi asiaa, kiitos. Thank you very much. As... Kiitos, mitä tulee tähän kattavuuteen. Operatiivisen suunnittelun kattavuuteen laillinen laiton maahanmuutto. No, pääsessä tämä käsittelee näiden maahanmuuttajien salakuljettajien verkostoja Tämä on hyvin tärkeää, jotta on kattavallisemmista vai jolla puututaan tämän tyyppiseen rikoksen EU-tasolla. Olemme nähneet paljon rikoksia viimeisten vuosien aikana. Olemme sitä mieltä, että meidän pitää konsolidoida toimenpiteitä tässä. Tässä puhutaan rikollisverkostojen toiminnasta. He salakuljettavat maahanmuuttajia, rikkovat sääntöjä ja heidän oikeuksiaan. On tärkeää, miten puutumme näihin asioihin ja käsitämme niitä viimeisten vuosien aikana. Osa virastot ja KOSI ovat osoittaneet, että ovat hyvin määrätietoisia, kun ovat antaneet oikeutta vastauksia näihin haasteisiin. Minusta tässä ei ole varaa tai siis tässä ei voi olla mitään väärinkäsitysten varaa, sillä salakuluttaminen on rikollista toimintaa, se on vaarallista, riskipitoista, ja se on heidän oikeuksien, maahanmuuttajan oikeuksien vastaista toimintaa, mitä tulee päällekkäisyyksiin, teho, ihmisten, ihmisten salakuljettamisen ja laillisen maahanmuuton välillä, no kosissa, meillä on tämä monen välin lähestymistapa ensinnäkin, ja sitten operatiivisella tasolla Europol ja muut toimijat vaihtavat tietoja ja koordinoidusti sitten toimivat näitä yhteisiä tapaamisia aina kun on näyttöä siitä, että voidaan olettaa, että on tapaus, jossa on ihmiskauppaa että laitonta maahanmuuttoa. Sorry. Ennen kuin, anteeksi, ennen kuin mainitsin Cambridge Analytican, niin sanoisin että hämmennys syntyy siitä, no tietysti ihmiskauppa, ymmärrämme tämän prioriteetin, mutta hämmennys syntyy siitä, että yksi rikosprioriteetista oli, niin siinä on käytetty sanaa laiton maahanmuutto, ja tämän takia Lopes Aguilar, Spinelli ja minä tämän mainitsimme. Eli tästä tuo hämmennys syntyy, että käytetään tuota sanaa. Ja kyllä se on enemmän kuin hämmennyksen, eli Tämä on vahva viesti liikuntavaliokunnalle teille, että tämä on ongelma. Ihmiskauppa ei ole ongelma, se on rikos, mutta sääntöjen vastainen maahanmuutto ei ole rikos, jos voin puhua suoraan. Ja no, termiä pitäisi tarkastella hieman sillä. Se on nyt siterattu täällä rikosprioriteettina, kun ajatellaan 1821 poliikkasykliä en nyt halua suorilla tätä muuttaa joka tapauksessa. Jos nyt sitten tuo Cambridge Analytica, kiitos. Thank you very much. Kiitos. Niin selvityksen vuoksi se koko nimi on, että torjutaan sitä, että helpotetaan laitonta maahanmuuttoa. Ihan selvää, että tässä puututaan salakuljettajien verkostoihin. Ne ihmiset, jotka käyttävät hyväkseen ihmisiä ja pyytävät rahaa tästä toiminnasta. Ja tämä kaikki johtaa sitten vaaralliseen matkustamisen reittejä pitkin. On tärkeää, että lähestymistapamme on koordinoitu jatkossakin ja torjumme tätä ilmiötä. Kyse salakuljettajista ja että maahanmuutta käytetään hyväksi. Sitten tietosuojakysymykset. Tämä ei ole osa Tämä ei ole osa kosin työtä sinänsä, komitean työtä. Tämä on pikemminkin tällainen läpileikkaava aihe, horisontaalinen aihe, jota sovelletaan kaikessa työssämme. Sitten tietojen kerääminen. Tässä tulevat kyseessä kaikki EU-tason säännöt, tietysti ne tulee direktiiviin, joka hyväksyttiin tuossa äskettäin. Sillä on vahva paikka keskusteluissamme. On useita neuvoston päätelmiä, jotka korostavat selvästi sitä, miten tärkeä tietosuoja on, joten voin vakuuttaa teille, että kaikki EU-lainsäädäntö tuossa mielessä tulee kunnioituksen muutta lisäksi. Sitä seurataan kyllä tarkkaan ja monitoroidaan. Kosi komitea tekee näin. Sitten mitä tulee Cambridge Analyticaan. No, meidän komitamme ei tätä asiaa käsittele, vaan tämä kuuluu muille, muille elimille. KOSI käsittelee operatiivisia kysymyksiä, joten strateginen koordinointi on meidän tehtävämme. Mutta jos asia kiinnostaa teitä, niin kyse on politiikkakehyksestä, joka on kansallista kompetenssia. Tämä kuuluu jäsenvaltion toimivaltuuksiin. Ja meidän komiteamme seurataan näitä asioita vain kun kyse on operatiivisesta toiminnastamme. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos varmasti keskustelua käydään Cambridge Analyticasta vielä tulevaisuudessa. Ja sen täytäntöpanosta liittyvistä kysymystä. Kiitos Rovasi Tarska, kiitos Bulgarian puheenjohtajavaltion tiimille. Kiitos, että tulitte tänne iltapäivällä. Kollegat, seuraavaa kohtaa pitää lykätä. Nimittäin tuo Slovakia valtuuskuntamatkaan matkakertomuksen käsittely. Se on salissa Jan 6 kuukaaksi koontivalikunnan kanssa varttia vaille 6 Jan 6 kuukaaksi salissa. Eli tuo Slovakian valtuuskuntamatka ja matkakertomus. Eli varttia vaille 6 Jan 6 kuukaaksi. menkääpä sinne, kun jatkamme asian käsittelyä. Kiitos.